Paikalle tulee herra Avramopoulos. En effet, l'ordre du jour appelle... Esityslistan mukaan meillä todellakin on herra Halahon mietintö, matkustusasiakirja, laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten. Annankin puheenvuoron herra esittelijälle viisi minuuttia. Merci, Madame President. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kuten tiedämme, Eurooppa ei ole ollut kovin menestyksekäs maa, muuttoliike- ja pakolaiskriisi asiassa. Yksi syy siihen on se, että meillä ei ole tehokasta palautuspolitiikkaa mahdollisuutta lähettää takaisin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole saaneet oikeutta pysyä EU-ssa tai astua sinne. Noin 40 prosenttia palautuspäätöksistä pannaan täytäntöön ja on sanomattakin selvää, että tämä syö EUn uskottavuutta, turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta kansalaisten silmissä. Se myös rohkaisee turvapaikkaprosessin väärinkäyttöä niiden toimista, joilla ei ole oikeutta kansainväliseen suojeluun joka, mikä taas puolestaan estää meitä käyttämästä rajallisia resurssejamme niitä, niiden ihmisten hyväksi, jotka todella tarvitsevat niitä. Siksi tarvitsemme matkustusasiakirjojen yhdenmukaistamista kolmansien maiden kansalaisille. Tämänhetkinen palautusmatkustusasiakirja, joka perustuu neuvoston suositukseen vuodelta 1994, sitä kolmannet maat eivät laajasti hyväksy, koska sen turvallisuusstandardit ovat sopimattomat. Siksi komissio ehdottaa tämän mallin yhdenmukaistamista, teknisiä standardeja ja yhdenmukaisen matkustusasiakirjan laatimista. On olemassa joitakin väärinkäsityksiä siitä, mitä, mistä tässä ehdotuksessa on kysymys. Sekä parlamentissa että muualla minulta on kysytty, tarkoittaako tämä sitä, ettei enää tule olemaan mahdollista hakea suojelua Euroopasta tai palautetaanko kaikki maahanmuuttajat nyt? Ei tietenkään. Tämä on tekninen ehdotus, eikä se koskettele turvapaikkasääntöjä EU-ssa viipymistä tai matkustusasiakirjojen toimittamista. Päämääränä on varmistaa tehokkaampi olemassa olevan lainsäädännön soveltaminen ja täytäntöönpano. Tämä säännös on pieni, mutta tärkeä elementti EUn turvapaikkajärjestelmässä, sillä se saattaa parantaa meidän yhteistyömme laatua kolmansien maiden kanssa palautusasioissa. Se myös vähentää hallinnollista taakkaa sekä jäsenmaissa että kolmansissa maissa. Sopimus parlamentin ja neuvoston välillä käytiin yhdessä teknisessä ja yhdessä politi- poliittisessa trilogissa. Haluaisin nostaa esiin muutamia asioita. Parlamentti onnistui pitämään tässä neuvotteluissa mukana matkustusasiakirjan vastavuoroisen tunnustamisen tai kolmansien maiden taholta tapahtuvan tunnustamisen parlamentti sai pidettyä tässä lasten oikeuksien lasten oikeudet artiklan 19 perusoikeuskirjan mukaan. Sitoum, sopimuksessa on mukana myös tämänhetkinen ajattelu delegoituista säädöksistä ja toimielinten välisistä sopimuksista, mitä tulee parempaan lainsäädäntöön. Matkustusasiakirja ei ole mikään taikakeino palautusongelmien ratkaisemiseksi emme vielä tiedä, missä määrin matkustusasia, yhdenmukaisen matkustusasiakirjan puute on todellinen syy siihen, että jotkut maat eivät ota, val, ota vastaan ota takaisin oman maansa kansalaisia, vai onko kyse vain tekosyystä. Tämä matkustusasiakirja on tarkastettava kaksi vuotta sen jälkeen, kun säännös on otettu käyttöön viimeistään normaali takaisinottodirektiivi on myös tarkasteltava uudelleen. Tässä sopimuksessa korostetaan sitä, että palautusasiakirjan tunnustaminen Euroopan unionin ja jäsenmaiden suhteessa kolmansiin maihin on tärkeää. On tärkeää myös saavuttaa se, että uusi asiakirja otetaan käyttöön kaikissa jäsenmaissa kun päivitämme olemassa olevia instrumentteja, voimme toivottavasti liikkua kohti sellaista eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, joka pystyy paremmin ottamaan vastaamaan tämänhetkisiin haasteisiin. Tällä hetkellä osa haasteista on se, että ö, takaamme ö, oikean takaisinottotason. tasoon Tämä on hyvä uutinen parlamentille ja toivottavasti saamme paremman matkustusasiakirjan tulevaisuudessa, sellaisen, jota jäsenmaat laajemmin käyttävät ja jonka kolmannet maat laajemmin tunnustavat. Haluaisin lopuksi kiittää komissiota, puheenjohtajamaata ja kaikkia varjoesittelyjöitä tehokkaasta työstä ja hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että jokainen voi tukea tätä tulosta huomisessa äänestyksessä. Nyt annan ö, tilan kollegoilleni ja komission edustajalle. Kiitos. Todellakin puheenvuoron saa nyt komission jäsen Avramopoulos. Eh, Kiitos arvoisa puhemies. Parlamentin jäsenet, se, että huolehditaan laittomien maahantulijoiden palauttamisesta tehokkaasti, on tärkeä osa kestävää siirtolaispolitiikkaa. Se on yhtä tärkeää kansalaistemme kannalta, jotta voidaan ylläpitää luottamus siirtolaispolitiikkaan EU:ssa. Samalla huolehditaan siitä, ettei kannusteta sääntöjen vastaiseen maahan tuloon. Se, ettei ole kunnollisia matkustusasiakirjoja, on keskeinen asia, joka estää laittomien siirtolaisten palauttamisen EUsta. Tämä tilanne voidaan ratkaista sitä kautta, että annetaan korvaava matkustusasiakirja, joka annetaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta jäsenvaltiossa. Kuitenkin Tämän matkustusasiakirjan pitäisi olla voimassa ja käytettävissä ja siksi kolmansien maiden pitäisi tunnustaa tämä matkustusasiakirja. On luotu tällainen standardimalli kolmansien maiden kansalaisten palauttamistapauksia varten vuodesta 1994 lähtien, mutta jäsenvaltiot eivät kuitenkaan tätä käytä kovin usein. Ne kolmannet maat, joiden kanssa takaisin ottosopimuksesta neuvotellaan, kritisoivat sitä, että turvastandardit eivät ole riittävät ja siksi matkustusasiakirja on helposti väärennettävissä. Tästä syystä komissio on ehdottanut asetusta, jolla voitaisiin puuttua näihin ongelmiin ja luotaisiin uusi eurooppalainen matkustusasiakirja kolmansien maiden palauttamista varten. Tässä asiakirjassa on yhtenäinen eurooppalainen muoto. Siinä on teknisiä ja turvastandardeja mukana. Erityisesti otetaan huomioon täsmälliset turvatoimet, jotka estävät tehokkaasti väärennökset ja petokset, jotta ei syntyisi lisää hallinnollista taakkaa. Nämä turvaominaisuudet ovat samanlaiset kuin muissa asiakirjoissa, kuten viisumeissa tällä hetkellä. Näin eurooppalainen palauttamiseen liittyvä matkustusasiakirja – hyväksytään paremmin kolmansissa maissa. Tämä on tärkeä tekninen väline. Se auttaa vahvistamaan erityistä haastetta EUn palauttamispolitiikassa. Tämä olisi nähtävä kuitenkin yhtenä tekijänä monesta. Tämä on osa laajempaa strategiaa ja syyskuun 2015 toimintaohjelmaa, joka liittyy palauttamiseen. Näin halutaan helpottaa jäsenvaltioiden palauttamista täysin kunnioittain ihmisoikeuksia, palautusdirektiiviä ja kansainvälisiä sopimuksia. Lopuksi haluaisin osoittaa kiitoksen sanat esittelijä Hallaholle ja varjoesittelijöille ja Libe-valiokunnalle vankasta tuesta ja loistavasta yhteistyöstä lainsäädäntöprosessin aikana. Kiitos. Merci. Euh, je vais ainsi ouvrir... No niin, ja näin ryhmien puolesta puhuvat Rova Mussolini ensin kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Se, että voidaan taata nopea, läpinäkyvä palauttaminen, kun on kyse laittomista muuttajista on perustaisilla, että voidaan myös vastaanottaa asianmukaisesti laillisia muuttajia. Tämä on hyvin tekninen kysymys. Siinä ei oikeastaan ole mitään uutta verrattuna 94 tekstin, niin totesi esittelijä, jolle muuten kiitos hänen tekemästään työstä. Tämä helpottaa myös laadullisesti Erityisesti jos on kerran vääränneksiä liikkeellä, niin me saamme nyt kolmansissa maissa mahdollisuuden tunnustaa tämä asiakirja, mutta minä haluaisin tässä lyhyessä puheenvuorossani ottaa esille myös sen kysymyksen, jota kansanpuolue on ajanut nimenomaan tässä yhteydessä 24 artikla nimittäin perusoikeuskirjassa liittyen alaikäisiin. Se on minullekin tärkeä aihe ja haluaisin ottaa esille, että me viittaamme nimenomaan siihen seikkaan, että kaikissa asiakirjoissa, jotka liittyvät alaikäisiin, jos on kyse yksityisistä tahoista tai julkisista viranomaisista, meidän täytyy kuitenkin pitää alaikäisen etua aina etusijalla. Eli Tämä toki on tekninen säädös, mutta halusimme sinne myös tämän keskeisen kysymyksen huomioiduksi. Minä uskon, että tässä on tehty erinomaista työtä, kaikki ovat osallistuneet siihen. Varmastikin olemme valmiita hyväksymään myös tämän asetuksen. Tämä on todellakin ensiaskel kohti parempia edellytyksiä ottaa vastaan laillisia muuttajia ja niin, että voidaan nopeammin puolestaan karkottaa laittomat. Kiitos. Kiitos. Sitten Rova Dalli SD-ryhmän nimissä. Hänelläkin kaksi minuuttia. Madame Kiitoksia puhemies. E, e, Trid tkun mamula minn numru ta' policies differenti. Monen, monet politiikat ovat mukana näissä maahanmuutto- ja muuttoliikekysymyksissä. Kysymys on sijoittamisesta, palauttamisesta ja niin edespäin. Sellaiset maahanmuuttajat, joiden turvapaikkapäätökset on hylätty ja jotka eivät enää ansaitse tai ole täyttä kansainvälisen suojelun ehtoja, heidät täytyy palauttaa humanisti ja turvallisesti omaan maahansa heidän oikeuksiaan kunnioittain. Tämä on erittäin tärkeä asia meille SD-ryhmässä. Tämänhetkinen tilanne on se, että EUn palauttamisjärjestelmä ei toimi tehokkaasti. Tämänhetkisten matkustusasiakirjojen tunnustaminen on vielä hyvin vähäistä, koska viranomaiset kolmansissa maissa eivät laajasti sitä hyväksy ja tähän on monenlaisia syitä turvallisempi ja varmempi ja yhdenmukaistetumpi matkustusasiakirja helpottaa palauttamista ja myös takaisinottoa kun nämä ihmiset ovat laittomasti EU-ssa. Tällä tavoin maiden on helpompi täyttää kansainväliset velvoitteensa. Olen iloinen siitä, että SD-ryhmässä me neuvottelujen kautta onnistuimme kunnioittamaan perusoikeuksia, ihmisoikeuksia kansainvälisen ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaan ja myös lisäksi lapsen oikeuksia. Nyt sitten on jäsenmaiden vuoro taata eurooppalaisen matkustusasiakirjan tehokas käyttö ja edistää tämän matkustusasiakirjan hyväksymistä sekä EU:ssa että bilateraalisissa takaisinotto sopimuksissa muiden maiden kanssa. Kun äh, pragmaattisia hyviä politiikkoja saadaan aikaiseksi, tämä voi luoda perustan tämän hetkisen muuttoliikekriisin haltuun ottamiseksi. Haluan vielä kiittää neuvostoa, komissiota ja äh, parlamenttia kaiken. Edustaja Stevens, esr nimissä minuutti. Dank wel, voorzitter. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Ainoastaan harva taloussiirtolainen tai sellainen pakolainen, jonka hakemus on hylätty, lähetetään, palautetaan takaisin. Prosentti on vain 30 prosenttia. Tehokas palauttamispolitiikka on puolueelleni NVLlle hyvin tärkeä asia. Johdonmukainen pushback-politiikka myös – Siirtolaiset, jotka tulevat Afrikasta ja muualta ja ovat laittomasti EUn alueella, pitää palauttaa omaan maahan, mutta usein näillä ihmisillä ei ole enää asiakirjaa, siksi saavat EUn matkustusasiakirjan. Nämä asiakirjat voidaan väärentää helposti ja siksi usein kolmannet maat kieltäytyvät hyväksymästä näitä asiakirjoja. Siksi palauttaminen on vaikeaa. Asetus on nyt tarpeen, koska nyt – saadaan yhtenäinen matkustusasiakirja, joka on vaikeampi väärentää. Tämä on NVLlle tärkeä ensimmäinen askel tehokkaammassa palauttamispolitiikassa. Tällaisen asiakirjan luominen tietenkin kunnioittaa jäsenvaltioiden poliittisia päätöksiä. Edustaja Befferra, kaksi minuuttia. No, see, no. Kyllä, ei. Juu, kiitos puhemies komission jäsenen, kun puhumme kolmansien maiden kansalaisten palauttamisesta, jos ovat laittomasti, niin silloin on kyse siitä, miten voidaan näiden asiakirjojen tunnustaminen saada paremmaksi. Se on lisätä tehokkuutta, turvallisuutta ja takaisinottoa. Mutta meillä ei ole riittävästi koordinaatioita eikä tietojenvaihtoja jäsenvaltioiden keskenkään. Ei ole päästykään siitä, että kansainvälistä suojelua, jos ei ansaitse, joutuu palaamaan tietyin takein kotimaahansa. Mutta minä haluaisin tässä kertoa huolestani niiden puolesta, jotka on palautettu lait, siis oikeudettomasti, koska meillä on kunnon turvapaikkapolitiikka. Kuinka paljon pakolaista me olemme tuomineet palaamaan vaaraan alkuperämaahansa tietäen, mikä on taustalla kansainvälisen suojelun pyynnössä. Tässä loukataan myös takaisin päätöstä. Ajatellaanpa syyrialaisia naisia, raskaana olevia naisia, lapsia tai Turkki, joka pakottaa syyrialaisia homoseksuaaleja palaamaan, vaikka he ovat uhanalaisia vaarassa. Ja, ja siellä jopa homoseksuaalisuus saattaa olla vankilatuomion veroinen rikos. Onko kyse silloin turvallisesta maasta? Ja jos ajatellaan omaa niin, niin viime lauantainakin satoja Saharan etelä puolisen Afrikan nuoria halusi tulla Melian kautta ja Seutan kautta. Heillä oli minkäänlaisia henkilöllisyyspapereita. Me emme voi sallia tämän tyyppisiä tilanteita enää, kun ajatellaan, että me emme pysty ratkaisemaan tätä konkreettisesti osoittaa, että me olemme halvaantuneita unionissa ja kuitenkin komission neuvosto, komissio ja parlamentti pitäisi nyt lyötäytyä yhteen, koska neuvosto on lyhytnäköinen. Me tarvitsemme hyvän ja yhtenäisen Euroopan, mutta me tarvitsevat myös kansalaiset, jotka ovat haavoittuvia muista maista myös tulleet, jotka barbaria ja kurjuutta pakenevat. Odotin tulkauksen loppua, kun puhuitte todella nopeasti unohdin sanoa, että puhuitte Alden puolesta ja nyt kuen puolesta luova versia minuutti. Kiitoksia puhemies. Eilen kävimme eh, seuraavan maahanmuuttohuippukokouksen keskustelua sen valmistelusta ja Rauva Mogherini eh, kehotti meitä ottamaan vastuumme kansainvälisestä suojelusta maailmassa Tämä matkustusasiakirja ei vie meitä eteenpäin. Nyt on vain kysymys siitä, että voimme kiertää sellaisia torjuntareaktioita, joita kolmansissa maissa on tullut, ja näin voimme nopeuttaa palauttamista lähtömaihin sellaisissa tila- paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa henkilö lähtisi vapaaehtoisesti. Hyvin monet maahanmuuttajat ovat poliisiväkivallan uhreja, ja minä kyselen nyt sen periaatteen perään, että eh, palauttavien ihmisten hyväksyminen on myös tärkeää ja asiakirjat pitää olla sellaisella kielellä, jota kyseinen henkilö pystyy ymmärtämään, eikä ole solidaarisuuden osoitus, että tällaisesta matkustusasiakirjasta tehdään kaikkien sopimusten e, välttämätön ehto, joita kolmansien maiden kanssa tehdään. Niihin tulee paljon enemmän maahanmuuttajia kuin Euroopan unioniin. Me tulemme äänestämään tätä tekstiä vastaan, joka vain koventaa tilannetta ja on yksi elementti siihen suuntaan. Kiitos. Vihreiden puolesta rouva Sargentini, puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies. puhemies. Toimivaan siirtolaispolitiikkaan kuuluu myös palauttamispolitiikka, se on ihan totta. Jos hakemus on käsitelty ja palautetaan lähtömaahan, niin tarvitaan asiakirjat. Vihreät ymmärtävät tämän. Nyt on hyvä sopeutua vähän nykyaikaan ajatellen valokuvia ja muita matkustusasiakirjoihin. Kuitenkin vihreät vastustavat siksi, että mitään vaikutusten arvioita komissiolta ei ole saatu ja annetaan kuitenkin ymmärtää, että palauttamiset näin lisääntyvät. Oletus, että moderni matkustusasiakirja vakuuttaa kolmannet maat siitä, että kansalaiset pitää ottaa takaisin, ei ole asia, jota on, joka on voitu todeta käytännössä – Jotkut lähtevät mielellään takaisin, mutta eivät voi palata. Lisäksi pelaa, pelkäämme sitä, että kolmannet maat ovat vähemmän demokraattisia. Miten siellä suhtaudutaan yksityisyyden suojaan, kun ihmiset ovat aikaisemmin sieltä paineet? Ihmiset voivat joutua vaarallisiin tilanteisiin. Pakolaisten lukumäärä lisääntyy Tunisian tapahtumien jälkeen komission ehdotukset ovat vain tiukentuneet. 2015 kesän jälkeen on lähdetty väärälle tielle. Kiitos. Kiitos, herra Arnot. EFDDn puolesta puolitoista minuuttia. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti puhemies. Voitte ehkä kuvitella, kun ajatellaan keskustelun otsikkoa, että olisi tämä mietinnön puolesta. Halutaan varmistaa ne, jotka ovat tulleet Euroopan unionin maihin laittomasti, eivät sitten pysty jäämään tänne. Ensisilmäykseltä vaikuttaa oikeusvaltioperiaatteelta ja, ja, ja tietenkin ymmärrän, mitä tällä tavoitteella, mutta voisi kuvitella myös, että vastustaisin sitä, kun, kuten aina Euroopan unionin kanssa, niin siinä pyritään yhdenmukaistamiseen yhden mallia lainsäädännössä kaikkialla. Minä en ole vakuuttunut, että sen myötä saadaan muuta kuin kosmetiikkaa tai johtaako se minkäänlaiseen muutokseen. Ei se oikeastaan kumoa päätöksiä, joita on tehty, jotka ylipäätään johtivat laittomaan maahanmuuttoon. Itse asiassa aion äänestää tyhjää tämän säädöksen kohdalla, koska päätös on sellainen, jota ei edes noudateta kuitenkaan – yhdistyneessä kuningaskunnassa. Itsemääräämisoikeus on kahdensuuntainen tie. Minä halusin Brexitin, koska en halua, että Euroopan unionissa lakeja tehdään meitä varten. Minä olisin aika tekopyhä, jos minä nyt puuttuisin tällaisiin päätöksiin, jotka eivät vaikuta minuun tai maahani. Siksi on mukaista, että äänestän tyhjää tässä päätöslauselmassa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Fontana. Puolitoista minuuttia. Kaksi ja puoli minuuttia ENF nimissä puolesta. Niin. Kiitos. Mutta tässä on nyt kyseessä varmastikin päätöslauselma, jota voisi tarkastella myönteisestikin vuosien ajan, kun tätä on miettinyt, niin varmasti on syntynyt iso enemmistö parlamentissa, joka sitä mieltä ne henkilöt, jotka tulevat laittomasti tai joilla ei ole ainakaan sellaisia, jotka voivat jäädä Euroopan unioniin, heidät täytyy palauttaa. Ongelmana on vain se, en haluaisi, että tätä käsiteltäisiin kuten aina hyvin aikomuksin ja pyrkimyksin saada jotain aikaan. Loppujen lopuksi pelkkä byrokratia, joka mahdollisesti vaikeuttaa enemmän sisäministeriön toimintaa jäsenvaltioissa. Kuinka jos komission jäsen tietää, niin viime vuonna haluttiin saada vähän järjestykseen maahanmuuttoasioita. Kuukausien ajan tänä vuonna on tullut yli 100 000 ihmistä, kuten tiedettä. Ja hyvin tiedämme, että 70 prosentilla ei ole mitään edellytyksiä jäädä Euroopan unionin alueelle. Ei ole tarvita minkäänlaisen kansainvälisen suojelun, eivät sotaa pakene, eivät siitä ansaitse kansainvälistä suojelua. Huolimatta tästä syystä vain 000 on palautettu todellakin vain tosiasiallisesti 5000 on palautetta. Ymmärrän toki, että tämä on ongelma ja todennäköisesti myös tämä poliittinenkin ongelma, poliittisen tahdon ongelma, jos kerran uskoo, että pitäisi kaikki ottaa vastaan, mutta tiedämme varsin hyvin, että kuinka meillä on niin paljon työtä me Euroopassakin, emme voi antaa minkälaista tulevaisuutta näille ihmisille. Emme voi tarjota minkäänlaista tuloa näille ihmisille, eikä heitä voida kotouttaa eivät, ja mitä sitten tapahtuu? Todennäköisesti jotkut menevät laittomalle tielle rikollisuuden piiriin, ehkä jotkut innostuvat myös hulluuksista, kuten islamismista, kuten tiedämme tapahtuneen. Eli on välttämätöntä, jotta Eurooppa jäisi henki ylipäätään, että meillä on vakavasti otettava takaisinottopolitiikkaa, palautuspolitiikkaa, mutta tarvitaan myös poliittista tahtoa siihen vaikka kuinka paljon on sanoja, niin ideologisesti on kyse ihmisistä, jotka kuvittelevat ottavansa vastaan koko jo Afrikan, koko maailman. Ei ole kyse ideologiasta, mutta se johtaa aina tuhoon. Minä toivon, että ei tämä nyt ole aikomuksena tässä, että löytyy ratkaisu, mutta suosittelen kuitenkin, että tämä täytyy kiireellisesti toteuttaa, että meillä on tehokkaita menetelmiä käytössä käy niin, että vaarana on se, että Euroopan unioni nimenomaan maahanmuuttokysymyksessä räjähtää. Kiitos. Kiitoksia Fontana totta kai. Puhui INFn nimissä muuten. Edustaja Gabriel, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Ole hyvä, Maria. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Me puhumme teknisestä työkalusta, mutta siinä on potentiaalia tämän järjestelmän koskemattomuuden takaamiseksi ja laittoman maahanmuuton valvomiseksi. Ja siksi olen mietinnön kanssa yhtä mieltä. Haluan nostaa esiin kolme elementtiä. Ensinnäkin on perustavanlaatuisen tärkeää, että jatkamme toimiamme EUna, jotta voimme vastata eri pala- takaisinotto sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Tämä matkustusasiakirjan pitäisi olla takaisin oton ehdottelun edellytys, kun tehdään sopimuksia tästä asiasta kolmansien maiden kanssa. Lisäksi neuvotteluissa pitäisi muistaa Saharan eteläpuoleisen Afrikan tilanne. On äärimmäisen tärkeää, että eurooppalainen matkustusasiakirja on SISin Eurodac-järjestelmän osa haluan vielä toistaa sen seikan, että Bulgaria täytyy olla mukana Schengenin tiedonvaihtojärjestelmässä. Bulgarialla on rajaa Turkin kanssa ja se on kaikki, täyttää kaikki turvallisuuskriteerit. Ja haluaisin muistuttaa mielinen myös, että kotonun sopimuksen artikla 13 toteaa, että kumppanuusmaat maiden velvollisuus on ottaa takaisin omien valtioidensa kansalaiset, jotka eivät täytä kansainvälisen suojelun edellytyksiä. Tämä ei kuitenkaan edellytä sitä, että takaisin otetuilla kansalaisilla olisi matkustusasiakirja. Niinpä jäsenmaiden täytyy tehdä yhteistyötä eri konsula, konsulipalvelujen kanssa. Järjestelmän heikoissa kohdissa, hallinnoinnin heikoissa kohdissa meidän täytyy muistaa, että se on, se on kyse turvallisuudesta, erilaisten instrumenttien hyvä toimivuuden täytyy olla meidän prioriteettimme ja tänään pääsemme konkreettisen askeleen eteenpäin tällä tiellä. se kaksi minuuttia, ole hyvä Josef. Kiitos jo vuosikymmenten ajan Eurooppaan on tullut paljon siirtolaisia. On tärkeää, että autamme suojelua kaipaavia kansainvälisten standardien mukaan hyvän eurooppalaisen solidaarisuuden perinteitä kunnioittain. Tähän työhön tarvitaan kuitenkin selkeät säännöt, tehokkaat rakenteet ja menetelmät, jotka on säädelty. Puutteita on monella tasolla – Euroopan unionissa jäsenvaltioissa erityisesti tilanne on kovin sekava ja johtaa epävarmoihin tilanteisiin monien ihmisten osalta. Avoimuutta, seurattavuutta ei ole eikä johdonmukaisuutta. Euroopan on kannettava vastuunsa ja siksi tarvitaan kunnolliset hallinnolliset päätökset. Ennen kaikkea ihmisten on tiedettävä, missä mennään, mitä oikein tapahtuu. Asetus matkustusasiakirjasta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten on tärkeä asia tässä yhteydessä. Tällainen asiakirja on välttämätön, jotta turvapaikkapolitiikka EU:ssa olisi uskottavaa. Kaikille pitäisi olla mahdollista selvittää turvapaikan perusteluita. Kielteinen päätös pitää myös perustella – palauttamiset on hoidettava niin, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja löydetään kunnollinen oikeusperusta. Tämä asetus on tärkeä osa tällaista oikeusperustaa, koska tällainen matkustusasiakirja palauttamista varten omaa tekniset standardit ja maat, jotka ovat allekirjoittaneet palauttamissopimuksen, kunnioittavat tätä. Kiitos edustaja Kölmel. Minuutti. Arvoisa puhemies, minäkin painokkaasti tuen kollegamme Halla-ahon mietintöä. Tämä on erittäin tärkeä osa palapelissä, jonka tuloksena on toimiva ja tehokas turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikka. Me kaikki tiedämme, että me voi rajattomasti ottaa vastaan ihmisiä tänne Eurooppaan. Ja jotta meillä on tilaa niille, jotka todellakin tarvitsevat apua, meidän täytyy myös pystyä palauttamaan ne, joilla ei ole oikeutta jäädä tänne EUn alueelle. Ja siksi on ratkaisevan tärkeää, että tuotamme asianmukaiset matkustusasiakirjat. Siksi meidän täytyy mahdollisimman nopeasti panna tämä säädös täytäntöön ja olen iloinen siitä, että vihdoinkin EU-ssa pääsemme eteenpäin turvapaikka- ja maahan pakolaispolitiikan alueella ja valmistelemme tällaista tärkeää toimenpidettä, joka todellakin täytyy sitten myös panna täytäntöön. Me tarvitsemme vielä liitännäisprosessin ja arvioinnin siitä, mitä jäsenmaissa sitten tämän hyväksymisen jälkeen tapahtuu. On hyvin tärkeää, että emme vain tuota teoriaa, vaan saamme aikaan myös käytäntöä. Kiitos. Kiitos puhemies. Euroopan valtiot ovat uhreina ennennäkemättömän maahanmuuttoviran takia. Heillä on oikeus ja velvollisuus suojella identiteettiään. Euroopan unioni on viivästellyt toimissa, kuten Merkelkin. Ensin reagoi väärin avain ovet selkota selälleen. Euroopan kansakunnat ovat kuitenkin nyt heränneet ja nyt tajuttu myös tilanne. Minä en hyväksy kuitenkaan tätä matkustusasiakirjaa, joka me olemme luomassa Toki voidaan helpommin karkottaa maahanmuuttajat Euroopasta. Se on eläinen passi karkotusta varten, joka on vain yhdensuuntaista matkaa varten voimassa pois unionista, mutta se on ylikansallinen asiakirja, jota en voi hyväksyä. Ei kannata kuvitella liikoja. Euroopan unioni ei ole luotettava. Edelleen se alistuu maahanmuuttolopaleiden vaatimusten alla. Meidän täytyy torjua tehokkaasti maahanmuuttoa mutta vasta kun me olemme itsemääräämisoikeutemme saaneet takaisin. Kiitoksia. Edustaja Diaz de Meera, puolitoista minuuttia teillä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, tämä on erittäin hyvä lainsäädäntöaloite. Haluan onnitella myös ystävääni Jussi halla joka on tämän säädöksen esittelijänä. Tämä säädös tuo parannuksia tämän mallin yhdenmukaistaminen saa aikaan parempia turvatoimia ja se, että palautusaika lyhennetään. Tavoitteena on myös takaisinottojärjestelmän parantaminen paremmilla takuilla ja myös parempi takaisinottokapasiteetti niitä kohtaan, jotka tarvitsevat suojelua. Myös konsuliviranomaisten täytyy saada lisäresursseja. Tämä myös tekee matkustusasiakirjan väärentämisen hankalammaksi, mutta kaikkein tärkeintä on se, että tällä estetään räjähdysmäinen laittomien, äh, anteeksi, laittomien maahanmuuttajien hyväksikäyttö mafian, mafioiden taholta. Ei, meidän ei pidä unohtaa myöskään sitä, että vahva takaisinotto- ja palautuspolitiikka mahdollistaa vahvan turvapaikkapolitiikan. Minulla on yksi hankaluus tässä mielestäni yksi niistä hauraista kohdista, joka tässä säännöksessä on, on kolmansien maiden tunnustamisen hankaluus. Tämä, tätä asiaa on vielä työstettävä, mutta sitä muutoin luulen, hyvä puhemies, että tämä, tästä tulee hyödyllinen työkalu, jotta voimme aktivoida tämän presidente. palautusmekanismin, jonka kohdalla itse olen esittelijänä. Teille olisi edustaja Jastimera kysymys, hyväksyttäkää. Edustaja Frunzuli. Grazie, presidente. Eh, yes. Kiitos, puhemies. Herra Diaktemera, hyvä kollega. Todellakin olemme kamottavassa tilanteessa. Tämä eurooppalainen matkustusasiakirja ei tunnusta monikaan maa, jonne pitäisi henkilöt palauttaa. Eli miten sitä voidaan käyttää? Monissa yhteyksissä he eivät hyväksy tätä henkilöä, kun e ei ole riittäviä asiakirjoja tai vaikka eivät tunnusta edes tätä eurooppalaista matkustasekirjaa. Miten me hoidamme tämän? Prego, onorevole. Olkaa hyvä, edustaja. Estamos en presencia. Niin, arvoisa kollega, tämä on erittäin asianmukainen kysymys. Mitä teemme noissa tapauksissa? Silloin meidän täytyy aktivoida Euroopan komission diplomaattinen kapasiteetti. Euroopan komission täytyy silloin käynnistää kaikki diplomaattiset ponnistuksensa, joihin se vain kykenee, jotta sopimukset kolmansien maiden kanssa saadaan aikaiseksi tämän dokumentin tunnustamiseksi. Toivottavasti vastasin kysymykseen. Lope. Kiitoksia edustaja Lopet Aguilar. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Juan Fernando, ole hyvä. Señor presidente. Kiitos puhemies komission jäsen 2014 jäsenvaltiot antoivat puoli miljardia palauttamisen, ja se täytyy toteuttaa. 40 prosenttia toistaiseksi vastaa. Ei, ei pidä paikkansa tämä retoriikka, että tänne tulee kuka tahansa haluaa, ja voi olla kuinka pitkään tahansa ilman minkälaista valvontaa, ettei valautus toimi. Ei, kyllä se toimii sentään. Tod- mutta todella meillä ei ole yksi yhdenmukaista pätevää asiakirjaa, jotta meillä olisi turvallisuusstandardit taattu kielellisesti ja teknisesti, että voidaan yksilöidä tämä henkilö palautumista varten. Se on ollut vaikeus, jonka myös kolmannet maat ovat tunnustaneet. Komission aloitte on siis asianmukainen. Nyt huolena on se, että tämä aloite takaisi mittaisesti myös perusoikeudet, jotka perusoikeuskirjassa on taattu riippumatta siitä, mikä on kansalaisuus. Toiseksi, että komissio takaisi sen, että ei palauteta sinne, missä on raakuutta, väärinkäyttöä, jotka eivät sovi yhteen Euroopan unionin arvojen kanssa, joita me väitämme puolustavamme. Mutta varmasti me olemme varmasti valmiita muuttamaan tätä kielteistä kantaa tai näkökantaa maahanmuuttoon. Palautus ei ole mikään ihme ratkaisu, vaan se on viimeinen keino, jota voidaan taata se, ettei kukaan tänne jäisi oikeutta, jos ei ole. Mutta maahanmuuttopolitiikka pitäisi nyt mitä pikimiten muuttaa ja uudistaa. Se keskustelu olisi myös käyty. Kiitoksia edustaja Varikov, minuutti. Подкрепям колегата докладчик Halo Ахо. Kiitos, puhemies. Tuen esittää esittelijämme kantaa, mitä nopeammin päästään laittomista siirtolaisista eroon, sitä parempi meidän taloustilanteemme osalta. Mutta miksi lopettaisimme tähän? Bulgariassa meillä on sadan metrin päässä presidentin linnasta alue, jota kutsutaan pikku Bagdadiksi. Siellä ihmiskauppiaat käyvät kamppaa. Eurooppa on sulkenut rajansa, meidän hallituksemme on jäänyt Merkelin ja Erdoganin väliin puristuksiin. Minä ehdottaisin seuraavaa. Asetuksia olisi muutettava. Emme saisi sallia maahantulijoiksi laittomia taloudellisia siirtolaisia. Heidät pitäisi heti palauttaa lähtömaahan. Lisäksi Euroopan unionin pitäisi tukea kustannuksia, joita syntyy siitä, että poltaistaan Turkin vastaista rajaa. Edustaja Pretzel, kaksi minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa ähm, puhemies, hyvä komission jäsen. Näyttää siltä, että nyt ensimmäistä kertaa enemmistön turvin menemme kohti mm, laittomasti täällä asuvien maahanmuuttajien palauttamista. palauttamista. Tämä on ensimmäinen askel, tärkeä askel oikeaan suuntaan. Se ei kuitenkaan yksin ratkaise vielä mitään, jos asetamme, saamme aikaiseksi tekniset edellytykset yhteiselle EU-matkustusasiakirjalle. Kyllä muitakin elementtejä tarvitaan täytyy saada painostusta, painetta lähtömaita kohtaan, jotta ne todellakin tunnustavat tämän asiakirjan. En usko, että se ilman paineen tekemistä onnistuu. Ja tätä painetta voidaan luoda monellakin tavalla. Ensinnäkin siten, että kehitysapua, jota monet nämä maat saavat, liitetään, kehitysapu liitetään ja tehdään riippuvaiseksi tällaisesta tunnustamisesta, mutta myös kauppasuhteita voidaan sitten painottaa tämän mukaan. Toiseksi, tämä on ehkä vielä tärkeämpää, poliittisen tahdon Euroopan maissa täytyy olla sillä tasolla, että palautuksia todella toteutetaan. Ainakin Saksan osalta voin sanoa, että poliittinen tahto puuttuu. Sielläkin, missä ihmisiä voitaisiin palauttaa, sitä ei useinkaan toteuteta. Ja Kuten SD-ryhmän kollegani jo äsken sanoi, eh, palautus on viimeinen keino, niin haluan nyt tässä sanoa hänelle painokkaasti vastaan, ei tässä nyt turvapaikkaoikeuden tarkoituksena ole maahanmuuttoa lisätä. Palautus on nimenomaan tavoite, jos turvapaikkaan ei ole edellytyksiä. Silloin ihmiset täytyy lähettää lähtömaihinsa ja integroida niihin yhteiskuntiin. Kiitos. Minuutit. Edustaja Spobora, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Předsedo, vážený pane komissaři, podporuji návrh. Kiitos, puhemies komission jäsen. Minä tuen tätä hanketta yhteiseksi matkustusasiakirjaksi kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat laittomasti EUn alueella. On erittäin hyvä, että me voimme lisätä välinekirjoa näitä laittomasti oleskelevia varten. Nimittäin, jos ei meillä ole kunnolla toimivaa palautuspolitiikkaa, muut osat politiikasta eivät myöskään toimi. Tämä koskee ennen kaikkea maahanmuuttoa, jossa ei ole mitään ihmeratkaisua olemassa – Tämä säädöskään ei kertaheitolla korjauta palautuspolitiikkaa, mutta se on yksi keino kohdata kuitenkin tilannetta. Kuten myös se, että takaisinottosopimuksia solmitaan muiden maiden kanssa. Se on myös toinen puoli tätä asiaa. On välttämätöntä, että kolmannet maat tunnustavat myös tämän matkustusasiakirjan. Tämä liittyy toisaalta myös ulkopolitiikkaan. Helppoja ratkaisuja ei ole. Tehokas palautuspolitiikka ei voi merkitä kuitenkaan sitä, että me luovumme Geneven yleissopimuksen standardeista, joita ehdottomasti on kunnioitettava. Haluaisin tätä nimenomaan tähdentää, vaikka sinällä annan kuitenkin hankkeelle tukea. Edustaja Mamin Kinsko puolitoista minuuttia. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä kyvyttömyys palauttaa ihmisiä, jotka ovat tulleet EU-hun laittomasti, on huono signaali monestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että ihmiset, jotka eivät ole pakolaisia, ymmärtävät, että kun he kadottavat passinsa, he voivat jäädä EUn alueelle noin kymmeneksi vuodeksi. Ja mm, tässä muut laittomat maahanmuuttajat noudattavat heidän esimerkkiään. Näiden ihmisten palauttaminen vaatii paljon resursseja, joita meillä ei tällä hetkellä ole. Meidän pitää auttaa sellaisia ihmisiä, jotka todellakin pakenevat sotaa ja kidutusta Euroopan unionin maahanmuuttojärjestelmä ei ole valmis kohtaamaan tämänhetkistä tilannetta, jossa laittomia maahanmuuttajia on paljon ja jotka tulevat tänne poliittisista, poliittisen tilanteen takia. Matkustusasiakirjat kato, kadotetaan, hävitetään tahallaan, jotta nämä ihmiset voisivat olla pitempään EUn alueella. Tämä säädös on hyvä tilaisuus saada tämä järjestelmä järjestyksen. Se ei ole mikään taikakalu, mutta hyvin tärkeä tehokkaan järjestelmän luomiseksi, jotta saamme laittomat ö, maahanmuuttajat palautetuksi. Kiitoksia edustaja Lenars, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että voimme huomenna hyväksyä tämän tekstin eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta, joka on tarpeen tehokkaan palauttamispolitiikan takia. Palauttaminen on tärkeä siirtolais- ja pakalaispolitiikassa, mutta se on ollut heikko lenkki meillä yleensä. Esimerkkiä nähdään komission nettisivulta 400-500 000 kansalaista halutaan palauttaa EUn alueelta. Ainoastaan 40 prosenttia lähetetään kotimaahan tai lähtömaahan takaisin. 40 prosenttia ihmisistä, jotka eivät saisi olla täällä, lähtevät takaisin. 60 prosenttia, yli puolet, 2 300 000 piiloutuu meidän säännöiltämme ja jäävät ihan mukavasti tänne vain olemaan. Joiden, joidenkin Afrikan maiden osalta tämä prosentti on 60 prosenttia. Tämä on valtavan suuri ongelma. Palauttamispolitiikan on toimittava tehokkaammin, on huolehdittava siitä, että palauttamisprosentti kasvaa. Muuten on hyvin vaikeaa pitkällä aikavälillä huolehtia siitä, että rahat riittävät huolehtimaan pakolaisista, jotka todella tarvitsevat suojaa. Aidot pakolaiset, jotka pakenevat sotaa ja väkivaltaa, ovat oikeutettuja jäämään tänne. Minuto per lei. Edustaja Liberaski. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, olen iloinen tästä aloitteesta, mutta minulla on yksi kysymys. Miksi me olemme tehneet sitä aikaisemmin? Olisi ollut paljon parempi, jos olisimme te- ryhtyneet näihin toimiin vuosi sitten. Olisimme välttyneet monilta ongelmilta, joiden kanssa nyt joudumme kamppailemaan. Meidän täytyy erotella ne, jotka ovat täällä laittomasti, mutta joiden elämä, henki on vaarassa. Sitten erottaa toisaalta myös laittomat maahanmuuttajat muutoin. Se, että ihmisillä ei ole asiakirjoja, ei pitäisi olla lieventävä asianhaara, kun ihmisen mahdollisuutta jäädä Eurooppaan tutkitaan. Asian pitäisi olla toisinpäin. Se, että on asiakirjat, sen pitäisi helpottaa EU-hun jäämistä. Tänään herra Juncker Äh, piti puheen unionin tilasta samana päivänä, kuin me keskustelemme tästä asiasta. Se on hyvä asia ja minä tulen äänestämään tämän mietinnön puolesta. Prego, minut. Perustessa gor puolitoista minuuttia. Köszönöm. Az unió területén illegálisan tartózkodó személyek visszatéréséhez. Kiitos. Biztonsági jellemzőinek javítása. Kiitos. Tämä asia on hyvin tärkeä. Tekniset turvatoimet ovat tärkeitä matkustusasiakirjassa. Niitä tarvitaan, jotta laittomasti täällä olevat voidaan palauttaa. Pelkään kuitenkin, että nämä tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu tämän ehdotuksen kautta. Meillä on ongelmana nyt, mitä jäsenvaltioiden viranomaiset tekevät jos laittomasti maassa oleva ei halua palata lähtömaahansa. Jos hän on tullut ja pelännyt henkensä edestä, ei hän halua lähteä takaisin. Turvapaikanhakijat haluavat välttää palauttamisen ja tekevät näin kaikkensa voidakseen jäädä Eurooppaan. Kysymys kuitenkin kuuluu, miten saadaan kuitenkin palautettua nämä laittomasti alueella olevat. Miten palauttaminen toteutetaan? Jos emme onnistu tässä, meillä ei ole pakolaispolitiikkaa eikä siirtolaispolitiikkaa ylipäätään, vaan pelkkä kaos. Mitä tulee takaisin ottoon kolmansien maiden puolelta, on ymmärrettävää, että kansalaisia ei haluta takaisin ottaa, koska usein on hyvin hankala todeta, onko kyse tämän maan kansalaisista. Tämä tilanne on saatava muuttumaan ja palauttamiset on toteutettava. Se on meille valtavan suuri haaste, mutta tärkeä kiitos. Se oli viimeinen puheenvuoro ja seuraavaksi keskustelu ilman puhujalistaa. Edustaja Kinichi, minuutti. Grazie. Kiitos puhemies. Maahanmuuttoilmiö on mittaluokaltaan valtava ja se edellyttää yhteistä turvapaikkapolitiikkaa niin, että siellä on myös keinona järjestellä lainsäädäntötoimin palautustoimia. Silloin, jos joku laittomasti oleskelee Euroopan unionin alueella, sitä paitsi tarvitsemme tehokasta palautuspolitiikkaa, jotta voitaisiin enemmän suunnata energiaa ja voimavaroja niiden vastaanot, jotka kansallista suojelua tarvitsevat, varsinkin haavoittuvia ryhmiä ajatellen, eli esimerkiksi alaikäiset, jotka matkustavat yksin. Yhdenmukaistettu matkustusasiakirja varmastikin lisää turvastandardeja ja päästään eroon byrokratiasta, joka vie aikaa ja rahaa, jotta voidaan suunnata voimavarat muualle. Meidän täytyy käydä rakentavaa vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa takaisinottokysymyksissä. On erityisen tärkeää, että asiakirjassa olisi myös se, että perusoikeuksia täysimittaiset kunnioitetaan, kuten myös palautettavien henkilöiden arvokkuutta. Aina on huomioitava myös alaikäisten etu. Kiitoksia edustaja Kinnitsi. Edustaja Sina Niitos, olkaa hyvä. Kiitos, Η έκθεση θα είχε ιδιαίτερη σημασία αν... Tämä mietintö olisi erittäinkin hyödyllinen, jos Euroopan unionilla todella olisi tahtoa hoitaa laittoman maahanmuuton ongelma. On miljoonia ulkomaalaisia, jotka ovat laittomasti EUn alueella ja he vain pysyvät ja viipyvät täällä laittomasti. On vaikea kuvitella, että ainoa ongelma, joka heidän palauttamisessa tiellä olisi, olisi matkustusasiakirjan puuttuminen. Meillä on takaisinottosopimus esimerkiksi Turkin kanssa ja meidän täytyy reagoida, kun nämä kyseiset maat tekevät, esittävät lisävaatimuksia. Meidän täytyisi myös katkaista kaikki suhteet sellaisiin maihin, jotka eivät kunnioita omia sitoumuksiaan. Haluaisin sitä paitsi esittää julkilausuman, jonka mukaan on absurdia puhua laittomasta oleskelusta – ja laittomasti maahan tulleesta siirtolaisesta yhtä aikaa tässä tekstissä. Nezakonita migracija jedan je od gorućih problema s kojim se hitno moramo pozabaviti. Toleriranje nezakonite migracije i prihvaćanje da je... Meillä on tässä käsillä hyvin tärkeä ongelma, johon on puututtava. Ei ole järkeä puhua laillisista käytävistä Eurooppaan, jos suvaitsemme laittoman siirtolaisuuden. Monet haluavat tulla Eurooppaan tekemään työtä tai opiskelemaan, mutta nämä ihmiset eivät pääse liiallisen byrokratian takia tänne. Kuitenkin otamme vastaan ihmisiä, jotka ilmaantuvat meille ilman mitään asiakirjoja. Uusi asiakirja, jolla pyritään palauttamaan laittomasti alueellamme olevia on askel oikeaan suuntaan. Näin vähennetään byrokraattista taakkaa jäsenvaltioissa ja annetaan myös tietyt takuut. Minä kuitenkin sanoisin, että näiden palauttamisten kautta ei saada aikaan mitä haluamme, jos emme estä alun perin tänne tulemista. Edustaja Vitheios, teillekin minuutti. Grazie, signore Presidente. Kiitos, puhemies. Se, että meillä on niin määrä laittomasti oleskevia kansalaisia EUn alueella, varsinkin Kreikassa, vedellyttää nopeita toimenpiteitä, jotka me, jotta pääsisimme eroon heistä. Nykyisen matkustusasiakirjan tarkistaminen on siksi tärkeää. Tämä on erittäin tärkeä asia, eikä sitä pitäisi nähdä vain muodollisuutena. Lait- laittomat kansalaiset aina löytävät keinonsa tulla Euroopan unionin alueelle ja jäädä valtioiden alueelle. Ja sitten kehottavat ystäviään ja sukulaisiaan tulemaan. Tiedämme, että joukossa on myös jihadisteja ja jopa terroristeja myös Euroopassa. He ovat vastuussa myös niistä teoista, joita on tehty. Eli kaikki keino, mitä pitäisi puolustaa ihmisten turvallisuutta Euroopassa. Tietysti me emme saa alistua kansainvälisen rikollisyhteisön vaatimuksille, eikä myöskään solidarisuuden nimi. No. Seuraava ennen paikalla ja tässä olivat vastaukset ja nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. members. Kiitos puhemies. Arvon jäsenet, ensin haluaisin kiittää tästä hedelmällisestä keskusteluista ja kommenteistanne. Kuten johdannossani sanoin, tämä matkustusasiakirja on yksi tärkeä tekijä, jolla parannetaan palauttamispolitiikkaamme. Teemme sitä tehokkaamman, mutta ei tämä ainoa keino ole. Komissio aikoo nyt työstää matkustusasiakirjan täytäntöönpanoa läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa – Tavoitteena on edistää takaisinottoja ja muita sopimuksia EUn ja jäsenvaltioiden tasolla. Matkustusasiakirjan saatava tunnustetuksi kolmansissa maissa. Jos kohdennamme toimemme hyvin, tästä voi tulla keskeinen väline, jolla parannetaan palauttamis- ja takaisinottopolitiikkaa lähtö- ja kulkumaiden kanssa. Kuten parlamentti on pyytänyt, komissio raportoi neuvostolle ja parlamentille siitä, miten asetusta täytäntöön pannaan kahden vuoden kuluttua. Kiitos, että annoitte mahdollisuuden minulle painottaa sitä, että me olemme todella sitoutuneita Bulgarian tukemiseen. Tällä hetkellä pääjohtajani on Bulgariassa keskustelemassa hallinnon kanssa ja arvioimassa tarpeita sekä rahoituksen osalta että asiantuntijoiden rajavartiosto ja laitteet, kuten puheenjohtaja Juncker painotti tänään puheessaan, ovat tärkeitä asioita. Tämä raportti annetaan heti käyttöön. Se on meille prioriteetti ja minulle henkilökohtaisesti myös. Kiitos jälleen kerran arvon parlamentin jäsenet yhteistyöstä tässä lainsäädäntöprosessissa. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Hallaho esittelijä. Olkaa hyvä kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Kiitos teille kaikille Panoksestani tähän keskusteluun haluaisin ihan lyhyesti vastata joihinkin kriittisiin kommentteihin, joita tuli sekä vasemmalta että oikealta laidalta kun meillä on suuria ideologisia eroja sen suhteen, mitä teemme laittoman maahanmuuton suhteen. Uskon, että suurin osa meistä on kuitenkin samaa mieltä siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä täytyy panna täytäntöön. Tämä säädös on nimenomaan osa sitä. Meillä on sääntöjä, jotka koskevat turvapaikkaa ja oleskelua, ja jos henkilö voi jäädä maahan riippumatta siitä, täyttääkö hän kansainvälisen suojelun edellytykset. Nuo kaikki säännöt ovat kuollutta kirjaista. Ja se taas syö meidän lainsäädäntömme uskottavuutta sekä rohkaisee yhä useampia ihmisiä tulemaan yli Välimeren EUn alueelle. Minä olen euroskeptikko enkä esimerkiksi kannata sentralo- äh, keskitettyä turvapaikkahakemusten käsittelyä, enkä ihan kaikkea, mitä tässä tekstissä on, koska se on kompromissi, mutta uskon, että tämä matkustusasiakirja on esimerkki sellaisesta yhteistyöstä, joka voi tuoda lisäarvoa jäsenmaille riippumatta siitä, millaisia poliittisia päätöksiä ne tekevät kansallisella tasolla. Kiitoksia hyvin paljon kollegat, komission jäsen ja on niin teidän tukenne huomenna. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Kiitos.